puheenvuoron Messerschmidt. Tak formand, og øh, er Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että voimme käydä tämän keskustelun nyt täällä ja tänään. Se on nyt esityslistalla. Kilpailupolitiikka on äärimmäisen, tär- äärimmäisen tärkeä elementti sisämarkkinoilla. Se on, käy- se on käytännössä säännöstö ellei tiedetä, milloin pitää pysähtyä punaisiin valoihin, niin syntyy kaos. Siksi olenkin iloinen siitä, että voin olla yhteistyössä tanskalaisen komissaarin kanssa kilpailupolitiikka-asioissa. No minulla oli myös suuri ilo olla yhteistyössä varjoistelijoiden kanssa muista ryhmistä olen iloinen myös siitä, että me olemme löytäneet kompromissin valiokunnassa ja olen varma siitä, että, että huomenna me pystymme äänestämään tästä myönteisesti. On aika paljon uusia elementtejä, joita aikaisemmin emme ole nähneet oma aloite mietinnöissä, joita parlamentti on tehnyt kilpailupolitiikasta. Siksi tätä haluan erityisesti korostaa. Tosi seikka on, että Euroopan parlamentti haluaa vastata haasteisiin, jotta sosiaalinen polkumyynti saadaan pois. Me otamme sen todellakin vakavasti. Se on ollut vain esillä eri valiokunnissa ja eri elimissä. Se on sellainen asia, joka on merkityksellinen riippumatta siitä, mistä poliitikasta hän puhuu on sitten kysymys kilpailupolitiikassa, sitä, kilpailupolitiikassa sitä pidetään luonnollisena ilmiöön ja se näkyy myös lentoliikenteessä, jossa kaikki EU-jäsenvaltiot ovat suurien haasteiden esissä, e-, edessä, niin suurten haasteiden edessä, että työntekijöitä täytyy oikeastaan niin kuin puristaa äärimmilleen. Siksi meidän täytyy löytää sellainen muotoilu, joka, joka voidaan hyväksyä kaikissa poliittisissa ryhmissä. Tämä varmasti toteutuu huomenna. Toinen elementti, joka aikaisemmin ei ollut ollut esillä, koska sitä ei ollut olemassa, nimittäin lux leaks, Lux Vuodot, Jäsenvaltiot, jotka ovat käyttäneet veropolitiikkaa kilpailussa, jotta pystyvät houkuttelemaan yrityksiä antamaan niille verotuksellisia kannustimia. Ja tämä on minulle esittelyyn hyvin tärkeä aihe. Se on myös sellainen asia, jota jota voitaisiin hoitaa kilpailupolitiikan keinoin. Sitä täytyy käsitellä kilpailupolitiikassa. Mutta huomenna äh, yksi asia voi meidät jakaa ehkä. Meidän pitäisi nimittäin pyrkiä yhteisiin veropolitiikkaan ei, ja pitäisi yrittää myös selvittää tarkemmin jäsenvaltioiden tukiaispolitiikkaa. Esimerkiksi valtion tukiaiset Nämä täytyy ottaa tarkasteltavaksi, jos ne merkitsevät kilpailua väristäviä tekijöitä. Tämä näkyy myös meidän valitaisteluissamme. Eli miten me käytämme rakennerahastoja, kun esimerkiksi rakennerahastosta tulee varoja jäsenvaltioon, jotta saataisiin parempi työllisyystilanne luotua, luotua eikä niin, että työpaikkoja siirrettäisiin muualle. Näitä käsitellyt mietinnössäni. Niin minä tiedän, että tietenkin meiltä odotetaan aloitteellista lähestymistapaa e-, esimerkiksi energiasektorin liberalisointidirektiivi, ei, voidaan tietenkin puhuta energiaunionista ja sen antamista eduista, mutta samaan aikaan täytyy puhua myös digitaalisista sisämarkkinoista. Ja ja kiitänkin Kallasta äh, äh, siitä, mitä, äh, mitä te olette tässä asiassa saanut aikaan. Mit, mikään digitaalinen toimija ei ole ollut niin merkittävässä asemassa kuin Google. Google voi tietenkin kiittää kaikki, tässä tietenkin voidaan kiittää sitä, että Google on, on ollut niin voimakkaasti esillä tässä mietinnössä ei kuitenkaan ole kyse Googlesta, joka olisi äh, syytettyjen penkillä. Se, mitä meitä huolestuttaa, on pikemminkin se, että monen vuoden ajan neuvotteluja on käyty ja komissio on tuon tuostakin yrittänyt saada äh, äh, jotakin aikaa. Se ei ole vieläkään onnistunut. Se, jonka pitäisi olla syytettyjen penkillä, on komissio. Komission täytyisi yrittää järkevän määräajan puitteissa saada tämä asia kuntoon ja toivottavasti me onnistumme siinä huomenna ja toivottavasti tästä suuri enemmistö tukee tätä mietintöä huomenna. Kiitos. E, Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Margrethe Vestager, olkaa hyvä. Voitte vastata Messerschmittin puheenvuoroon, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin tietenkin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä ja Rova Kaosta, joka on laatinut lausunnon valiokunnasta. Mielestämme tämä on erittäin hyvää työtä. Siinä kuvaillaan näitä tärkeitä arvoja ja se tarjoaa hyvän pohjan kilpailupolitiikalla, niin siinä otetaan esille myös tiettyjä tärkeitä aloja, joita, joista olemme keskustelleet näinä vuosina näistä arvoista ja perusasioista, kilpailupolitiikan pohjasta. On hyvin tärkeää pohtia sitä, kuinka kilpailu on osa demokratiaamme, jotta voitaisiin välttää suuria pääoman keskittymiä ja jotta varmistettaisiin, että ne, joilla on kykyä ja aloitteita, jotka haluavat toimia voivat niin tehdä avoimilla markkinoilla. Mielestäni on erittäin tärkeää korostaa, niin kuin tässä mietinnössä on tehty, sitä, että kriisin aikana kilpailusääntöjä ei pitäisi löyhentää. Päinvastoin on tärkeää, että pidämme markkinamme avoimina, jotta jokainen saa oikeudenmukaiset mahdollisuudet. Niin kuin esittelijä juuri mainitsi, kilpailupolitiikka on erittäin tärkeä väline jotta saavutetaan tiettyjä tavoitteita, energiaunioni, digitaali, yhteisömarkkinat ja pääomamarkkinat myöskin. Meillä on paljon jaettavaa tietoa. Nyt odotan tämän päivästä keskustelua ja pidän lupaukseni, jonka sen annoin niin nimittäin, että kuuntelen Euroopan parlamenttia ja teen sen kanssa yhteistyötä tulevaisuutta ajatellen. Lyhyesti vielä kolmesta erittäin tärkeästä prioriteettialueesta. Ensinnäkin energiaunioni. Tavoitteet ovat suhteellisen yksinkertaisia. Halutaan riippumaton, var, varma, ha, halppa ja kestävä tarjonta. On erittäin tärkeää, että täytäntöönpannamme jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Sitten me sen pohjalla voidaan rakentaa vahva energiaunioni kilpailupolitiikan rooliin kuuluu muun muassa se, että seurataan ne energiayhtiöitä, jotka rakentavat uudelleen että markkinoita. Meidän on pidettävä, varma, pidettävä huoli siitä, että yritykset eivät suojaa itseään kilpailulta. Digitaali yhtenäismarkkinoista on aika selvää, että tällaiset tarvitaan, koska meillä on tällä hetkellä erittäin kansalliset digitaaliset markkinat. Hinnan eh, ja laskut tulevat tietenkin kuluttajien ja pienyritysten maksettaviksi. Meidän on varmistettava se, että meidän on kunnollista kilpailua tällä alalla ja meidän on varmistettava se, että uusi teknologia saavuttaa kansalaiset. Kilpailu auttaa pieniä yrityksiä haastamaan suurempia ähm, vanhempia toimijoita. Ja viimeisenä, kuten täällä mainittiin, oikeudenmukaisuus ja avoimuus äh, verokysymyksissä – verokilpailuvälineenä ei tarkoita sitä, että käytetään keittiön ovea, vaan mennään aivan sel- selkeästi avoimesti eteenpäin. Me tarvitsemme avoimuutta, jotta voimme varmistaa sen, että emme käytä veropolitiikkaa eh, epäreilua kilpailua varmasti. Nyt odotan innolla tämän päivän keskustelua. Tämä on osa työsuhteita parlamentin ja komission välillä. Kiitoksia. Tak. Thank you. Eh, dziękuję bardzo. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle IMKO-valiokunnasta Kaija Kallas. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Olen iloinen, että käsittelitte niitä arvoja, joille kilpailupolitiikka perustuu. Vapaus ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Usein nämä tuppaavat unohtumaan. Haluan kiittää myös esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. IMKON lausunnon valmistelijana olen tyytyväinen siitä, että käsittelemme meidän valiokuntamme näkemyksiä pk-yritysten pääsymarkkinoille ja digitaalisten sisämarkkinoiden valmiiksi saattamisen merkitys ja myös nettineutraaliuden takaaminen. Kaikki tämä on välttämätöntä innovaation ja kilpailun takamiseksi. Liberaalina olen kuitenkin pettynyt, että tämä mietintö keskittyy liiallisesti lisäsääntelyyn. Säätelyä lisään esimerkiksi eh, jakotaloudelle, internettaloudelle. Nämähän ovat niitä aloja, jotka edelleenkin kukoistavat kriisin olosuhteissa. Me edustamme miljoonia kuluttajia ja myös miljoonia yrittäjiä, yrityksen omistajia, jotka luottavat kilpailupolitiikkaan EU-ssa, jotta he voivat luottavaisesti käynnistää ja pyörittää yrityksiään. EUn kilpailupolitiikka on osa, kun luomme toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne voisivat kasvaa. Me tarvitsemme vahvaa kilpailuviranomaista Eurooppaan, joka toimii aloitteellisesti ja sopeutuu nopeasti kehittyviin haasteellisiin markkinoihin digitaalitalouden alalla. Me emme varmasti tarvitse sitä, että kaikki tämä korvattaisiin lisäsääntelyllä. Sehän vain tekee hallaa innovatiivisille yrityksillemme. Toivon vankasti sitä, että liberaali komissaari yhtyy näihin näkemyksiin ja toivon, että kollegat myös parlamentissa yhtyvät näihin näkemyksiin. Kiitos. Danke, Frau Kallas päättäjät. Kiitoksia Rova Kallas. Ensimmäinen ryhmän puheenvuoro herra Langen EPPstä. Kaksi minuuttia. Niin, puhemies, herra komissaari, esittelijä, me käsittelimme vuotta 2013 tässä mietinnössä, tämä oli kunnian vuosi. Ja te, rouva Vestager, olette nyt ensimmäistä kertaa tää, tässä keskustelussa mukana täällä. Minusta on tärkeää sanoa, että Euroopan unioni joka on sitoutunut talouspolitiikkaan ja siinä yhteydessä kaikkiin sopimuksiin ja on, pyrkii noudattamaan vapaata kilpailua avointa taloutta. Tämä täytyy aina muistaa silloin, kun me keskustelemme asiasta ja komissio on on, on, on tukenut tätä fuusioiden valmennuksessa, kartellikielossa ja hintasopimusten torjumisessa, ja, jotta, jotta voitaisiin vaalia näitä neljää perusvapautta palvelujen, pääoman ja työntekijöiden vapaata liikkumasta. Mikä puuttuu? Ja tämä oli aiheena kuulemistilaisuudessa demokraattinen legitimiteetti näissä suuntaviivoissa ja asetuksissa. Se on tähän mennessä jäänyt toteutumatta. Sitä ei ollut tehty yhteisväitösmenettelyssä. ja tämä on ongelma semminkin, kun ajatellaan, mikä, mikä, mitä valta komissiolla on tässä langettaa jopa miljardin euron sakkoja Microsoftille. Näissä toimivaltuuksissa näitä <clears throat> näitä linjauksia täytyy demokraattisesti valvoa. Tämä on yksi meidän vaatimuksistamme ja minä uskon, että EU-komissio viime vuosina herra Almunian äh, johdolla, Ilmeninan ohjauksessa oli liian jarruttava. On, tämä on näkynyt telesektorilla, mutta, mutta Google on jo monta vuotta jarruttanut tätä epä, epäterve verokilpailu mainittiin. Sekin on vaikea aihe. Sitten kysymys siitä, missä määrin kansalliset viranomaiset ovat vastuussa silloin, kun on kysymys kansallisten tukiesten takaisinperinnästä. Mainitsen vaan Nürburgringillä hän oli sellainen tilanne, että, että siinä uskottiin jäsenvaltioita eikä riippumatonta tarkastajaa. Siksi pyydänkin, että te otatte huomioon nämä näkökohdat teidän työssänne vastaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraava puhuja. E, SND-ryhmästä kaksi minuuttia, herra Zani. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök asszony! Én szeretném megköszönni a... Kiitos puhemies. Minä haluan esittää kiitoksen herra Messerschmittille myös varjoesittelijöille, sillä me olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Meillä oli hyvin erilaisia lähtöasetelmia, mutta siitä huolimatta syntyi sellainen tunne, että pääsimme hyviin kompromisseihin. Oman ryhmäni nimissä haluankin sanoa myös, että olen iloinen, että tämä mietintö saatiin sellaiseksi, että se painottaa hyvin yleisiä etuja, kuinka tärkeitä palvelut ovat yleisten etujen kannalta ja miten tärkeitä palvelut ovat kansalaisten kannalta. Haluan kiittää IMKO-valiokuntaa siitä, että, että digitaalinen sisämarkkina-alue on saanut painotusta tässä, koska uskomme, että kasvu syntyy innovaatioiden myötä Euroopassa. Kiitän myös siitä, että, että tämä mietintö ottaa myös tutustuttaa, tutustuttaa meidät sosiaalisiin näkökohtiin ja siksi minusta onkin surullista, että kansanpuolue ei halunnut näitä sosiaalisia näkökohtia tähän mietintöön. Tämä on meistä sellaista, että emme voi sitä hyväksyä. Sosiaaliset näkökohdat täytyy jättää mietintöön erityisesti kohta 85, joka voidaan tulkita väärin. Tässä on kysymys liberalisoinnista rautatieliikenteessä ja tässä se tuntuu velvoitteelta. Ja SND-ryhmä ei voi tukea tätä tämä oli äh, tällaista liberaalia konseptia. Me vastustamme sitä, siksi me painotamme vielä sitä, että ryhmämme pitää äh, tätä äh, äh epäonnistunut sitä, että se mainitaan konkreettinen firma 25. Kiitoksia seuraavaksi äh, konservatiivien reformistien ryhmästä herra Kruvacik. Dziękuję pani przewodnicząca. Kiitos puhemies. Haluan alkuun onnitella edustaja Messerschmittiä tästä hyvin laadukkaasta mietinnöstä. Kilpailu ja kilpailukyky ovat tärkeitä, oleellisia tekijöitä Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Täytyy käsitellä myös energian hintaa, joka vaikuttaa suoraan kilpailun mahdollisuuksiin. Meillä on Euroopassa todellinen ongelma, kun tutkimme energiahintoja, vertailemme hintoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Meillä energia maksaa kaksinkertaisesti. Kaasun hinta on kaksi, eh, kaksinkertaistunut, kaksi ja puolikertaistunut viime vuosina. Esimerkiksi Puolassa kaasun hinta on viisi kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa. Tämä todella hidastaa, jarruttaa kasvua ja edesauttaa kriisin ylläpitämistä. Nyt puhutaan ilmastopolitiikasta ja tämä uusi ideologia, jota jatkuvasti tuodaan esille, tämä totta kai vaikuttaa kilpailukykyyn. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Alderyhmästä herra Tremosa Ibalselis. Äh, kaksi puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies Dear Commissioner, dear colleagues. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, kilpailu on yksi niistä aloista, joilla komissiolla todella on mahdollisuuksia toimia näitä oligopolisia käytäntöjä vastaan. Toivotan tervetulleeksi esittelijä Morten Messerschmittin työn. Hän on tehnyt paljon työtä ja kerännyt hyviä ajatuksia mietinnön parantamiseksi ja neuvottelut kaikkien varjoesittelyiden kanssa, jotta saatiin aikaan tämä lopullinen hyvä mietintö Ekon valiokunnassa. Tämä mietintö saa 51 puolta ääntä ja ainoastaan kaksi ääntä vastaan. Toivon, että tämä vahvistetaan huomenna erittäin laajalla enemmistöllä. Parlamentti lähettää näin erittäin vahvan merkin komissiolle, kuten viimekin vuonna. Hyvä komission jäsen Vestager, jos haluamme välttää uutta sääntelyä, niin kilpailurajoitusvälineiden on toimittava nopeammin. Kun ajatellaan tätä Googlen tapausta, Pidän hyvänä näitä tapaamisia kaikkien valittajien kanssa, mukaan lukien Google viime viikolla, niin että saattaa aina tuoretta näkemystä asiaan, mutta kuitenkin aika ei ole rajoitamaton ja toivon, että päätöskomissiosta tulee pian, mahdollisesti tänään tässä keskustelussa. Google-asiassa monet unohtavat, mukaan lukien valittauksen tekijät, että mukana on useita yhdysvaltalaisia yhtiöitä. Jotkut niistä, kuten Yelp, menee mielellään julkisuuteen. Toiset eivät halua iskeä Googlen avoimesti, kun he pelkäävät kostotoimia ja muita hankaluuksia Googlelta. Monet yritykset ovat joutuneet uhreiksi ja, ja, ja havainneet, että he katoavat Googlen hakupalvelun tuloksista moniksi päiviksi. Tästä tulee valtavia taloudellisia seurauksia. Haluaisin muistuttaa, että meillä ei ole mikään sota amerikkalaisten ja eurooppalaisten yritysten välillä. Minä en vastusta Googlea tai mitään muutakaan amerikkalaista yritystä, mutta vastustan monopoleja. Googlella on 90 prosenttia markkinaosuuksista joistakin Euroopan markkinoista ja se on käytännössä portinvartija pekoyrityksille ja kuluttajille. Googlen omien palvelujen etumuisuus kohtelu ei ole hyvä käytäntö loppujen lopuksi olen vakuuttunut siitä, että ainoastaan sakon uhalla tai sitovan sääntelyn uhalla Google tulee toimimaan. Voisitteko harkita näitä? Jos haluatte olla uskottavia digitaalisessa agendassa, teidän on ratkaistava Google-juttu. Kiitoksia. Täällä on sininen kortti teille. Otatteko vastaan, herra Trevor Seivalsels? Herr Frunzulika. Herra Frunzulika. 30 sekuntia. 30 sekuntia. Mikrofoni. Uh, you put the microphone on, please. Mikrofoni päälle, kiitos. Yeah, it seems it works, sorry. Näyttäisi toimivan. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kollegalle kysymyksen. Onko hän samaa mieltä siitä, että tässä mietinnössä käsiteltäisiin myös Google-kysymystä. Sisällytettäisiinkö se mietintötekstiin? I was asking you. Kysyin, oletteko samaa mieltä siitä, että tähän mietintöön sisällytettäisiin, kun mie- mietinnössä puhutaan yksityisistä hyökkäyksistä Googlea vastaan. Oletteko tästä samaa mieltä? Of taxing, of taxing. Eihän tässä ole verotusta koskeva kysymys. Emme, emme pyydä verotusta, vaan yhtenäisiä kilpailuolosuhteita Euroopan markkinoilla. Amerikassa on muita yrityksiä, kuten Yahoo, jotka voivat toimia tasavertaisesti Googlen kanssa. Euroopassa näin ei ole. Monet eurooppalaiset yritykset kärsivät Googlen huonoista käytännöistä. Jos emme tee mitään tulevina vuosina, Googlesta tulee ainoa yritys, näillä markkinoilla. Kyseessä ei ole mikään verotuskysymys, jos ymmärsin oikein teitä, vaan kysymyksessä on tasavertaiset kilpailusuhteet, ja näin ei nyt ole Euroopassa. Microsoftin jutussa oli, tässähän oli jo vuonna 2004 sakkoja ja 2007-2009 komissio antoi sakkoja Microsoftille. Miksi viimeisen neljän vuoden aikana näin ei ole käynyt Googlelle? Hyvä. Seuraavaksi minuutti, puolitoista minuuttia rouva Paloma López Perimejo GUE-ryhmästä. Gracias, presidenta. Valoramos los puntos... Puhemies, olemme tyytyväisiä näistä myönteisistä mietinnön kohdista. Olemme sitä mieltä, että siinä tuodaan tär- esille tärkeitä kritiikkejä ja prioriteetteja nyt, kun haetaan uutta suuntaan kilpailupolitiikkaan. On tuomittava pienten maantalousyrittäjien väärinkäytökset, pankkiongelmat, sosiaalisen polkumyönnin ongelmat ja niin edelleen. Olemme kuitenkin äh, varautuneet tiettyjen asioiden osalta, jotka eivät ole mukana. Esimerkiksi se, että olisi huomioitava korkea työllisyyden taso niin perussopimusten mukaan. Äänestämme tyhjää siksi, että mietinnän pitäisi mennä pidemmälle ja siinä olisi tuomittava se, että kilpailu politiikalla ei voi, sen varjolla ei voida purkaa julkisia palveluja tai estää köyhempien alueiden teollistumista vääristyneellä, vinoutuneella kilpailupolitiikalla komissio tuhoaa tuhansia työpaikkoja ja Eurooppa joutuu tästä politiikasta kärsimään, erityisesti tapaiset maat. Olemme tehneet tarkistuksia parlamentin täysistuntoon muun muassa siksi, että haluamme antaa mahdollisuuden eurooppalaisille ja tietää sen, pitävätkö suuret puolueet täällä työpaikkoja ja julkisia palveluja tärkeänä investoinnit vai, vai mitkä meillä ovat tärkeimpiä. Meidän kantamme selkeä. Kilpailupolitiikalla on suojeltava julkisia palveluja, pekoyrityksiä ja työntekijöitä suurten yksityisten ryhmittymien väärinkäytöksiltä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Michel Raymond vihreiden ryhmästä kaksi ja puoli minuuttia. Frau Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, kiitoksia, että olette täällä kuuntelemassa meitä. Ensinnäkin haluan kiittää esitteli Messerschmittia siitä, että hän teki paljon työtä muiden varjostelijoiden kanssa ja saatiin niin kuin suurimmat eh, erot viilattua, oikeudenmukaiset neuvottelut ja tulos oli hyvä. Haluan ottaa esille kolme kohtaa, jotka ovat tulevaisuuden kannalta ehkä, ehkä tärkeämpiä kuin aikaisemmin. Ensimmäinen on se, että me olemme sillä kannalla, että aggressiivista verokilpailua tätä lähdetään tutkimaan. Ja tässä on tapahtunut käänne silloin, kun LuxLeaks tuli ensimmäistä kertaa esille. Ja sillä voidaankin kysyä, onko tällainen erityisvaliokunta tai tutkintovaliokunta, niin sen kun neljännes edustajista on allekirjoittanut tällaisen esityksen, vastaako se niitä aikomuksia, mitä me haluamme tässä hyväksyä sille, jos me haluamme tutkia, tutkia aggressiivista verokilpailua. Tätä en usko, että se riittää. Sitten verkon neutraliteetti. Mietinnössä sanotaan, että se on äärimmäisen tärkeää, että ei ole syrjintää verkossa. Se on erityisesti pienille käynnistäville yrityksille <clears throat> erityisen tärkeää, jos me luomme verkon, jossa sitten paljon rahalla voidaan nostaa etuajo-oikeus, on erityisesti pienille PK-yrityksille erityisen suuri rasite. Nyt jos kollega Oettinger sitten puolustaa verkkoneutraliteettia, jos häntä kutsutaan talibaniksi, niin tämä antaa sellaisen esimaun, että ehkä lähivuosina – Eh, ei menne eh, tällaisen neutraliteetin suuntaan. Minä kuitenkin pyytäisin teitä työskentelemään tähän suuntaan. Ehkä teillä on eh, tästä asiasta esittää joku kantakin. Kolmas asia on energia. Me olemme puhuneet siitä, että uusiutuvat energialähteet, sitä pitää tukea, että kestävää kehitystä täytyy edistää. Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että, että hyväksytään tai suositaan ydinvoiman eteenpäin viemistä, joka on kaukana uusiutuvista energialähteistä. Tämä on massiivista kilpailun vääristämistä. Teidän edeltäjänne Almonia sitten hyväksyi sen, joka viimeisinä toiminaan tässä parlamentissa sitten tästä asiasta lausui vielä epätotuuksia. Tätä täytyy vahvistaa, mutta toivon, että te sitten toimitte poliittisesti myös tämän asian puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Steven Wolf EFDD-ryhmältä puolesta kaksi ja puoli minuuttia. Madam Chairman. Kiitos puhemies. Eurooppa tekee kuolemaa. Ihmiset kärsivät. Täm, tällä upealla Martin, mantereella ihmisillä on ongelmia saada ruokaa syödäkseen. Lapset lähtevät, yrittävät löytää paremmasta maailmasta oman paikan. Kilpailu on keskeinen osa PK-yritysten toimintaa silloin, kun ihmiset haluavat löytää työpaikan, jotta saa tarpeeksi rahaa taskuun, jotta voi maksaa sähkölaskun ja hankkia ruoka perheelleen. On aina tervetullutta, kun näkee mietinnön, jonka Messerschmittin kantainen yksilö on laatinut, joka välittää tämänkaltaisesta aiheesta. Ikävä kyllä, kyllä tässä parlamentissa tässä instituutiossa tällainen mietintö aina kaikuu kuuroille korville, eikä pääse niihin tavoitteisiin, joita ihmiset toivoisivat. Loppujen lopuksi tämä parlamentti ja ihmiset, jotka siellä tekevät työtään, käyttävät sellaisia sääntöjä, joita korporaatiot ohjailevat. Niillä on vaikutusvaltaa, jotta ne pääsevät komission ja parlamentin jäsenten juttusille – halutessaan. Näissä rakennuksissa sekä täällä että Brysselissä on pääsy meppien pakeille ja korporaatiot pääsevät esittämään näkemyksiään. Asetetaan hyvin korkeita markkinoille pääsyesteitä PK-yrityksille. Edistetään korporatismia, ei suinkaan kapitalismia, ahneutta eikä pyyteettömyyttä sellaiset, jotka jo ansaitsevat miljoonia palkkoina ja bonuksina, sälyttävät kustannukset niille, jotka hädin tuskin tulevat toimeen. Kilpailu epäonnistuu ja mikään mietintö ei edes tämänlainen auta meitä pääsemään tavoitteisiin, kun yritämme auttaa ihmisiä, jotka kärsivät Euroopassa. Thank you. Kiitoksia, herra Wolf. Täällä on sininen kortti teille. Herra Jakutsi on esittänyt sen. Hyväksyttekö? 30 sekuntia, olkaa hyvä. Osim što, bi, osim što bih volio da kada govorite, a slažem se s vama, sa ljudima koji jedva sastavljaju kres... Puhemies, kun te puhuitte minä kyllä olen samaa mieltä siitä, että kun ihmiset yrittävät pärjätä ja sitten nähdään, että ei auteta, niin haluaisin kysyä, että kuitenkin jotain muuta. Vapaana miehenä ja meppinä o, päätättekö te itse niin kuin oman mielenne mukaan, mitkä ovat tärkeitä intressejä, mutta loppareita on paljon, mutta minä aina tein oman päätin mukaan päätöksen. For 30 seconds, please. 30 sekuntia. Olen kiitollinen siitä, että teillä on vapaa mieli ja olen kiitollinen myös, että minullakin sellainen on. Mutta kun tässä parlamentissa näen eh, suuria puolueita, EPP ja sosiaalidemokraatit äänestävät kokonaisuutena usein yhdessä, päätökset tehdään puolueelitin toimesta ja puolueelittiä ohjailee korporaatiot kotirintamalla ja kotirintaman poliitikot. Vapaus, kyllä, mutta ei vapaus vallitse teidän puolueenne sisällä. Seuraava puhuja on Rova Barbara Kappel. Hän ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. rouva komissaari, herra esittelijä. Kilpailukyky on keskeisen tärkeää kasvun ja työllisyyden kannalta, jotta voisimme vastata tämän päivän haasteisiin Nämä ovat niitä parametreja, joita, em, joita emme ole pystyneet hoitamaan tähän mennessä. Ja me olemme globaalissa kilpailussa ja kilpailukyky on tässä keskeinen asia. Mä olen muutaman esimerkin. Meillä on kaksi kertaa niin korkea työttömyysaste kuin USAssa viimeiset viisi vuotta Kuusi miljoonaa työpaikkaa on menetetty ja USA samaan aikaan vain yksi miljoonaa. Energiahinnat Euroopassa on, niin kuin täällä sanottiinkin jo, sähkön osalta kaksi kertaa niin suurta ja kaasussa kolmesta neljän kertaa niin korkeita kuin USAssa tai Intiassa tai Venäjällä. Verokuorma USAssa on keskimääräinen verokuorma on 50 prosenttia alhaisempi ja, ja 30 prosenttia korkeampi se on meillä kuin Japanissa. Ja, ei, ja meillä on myös valtavasti aukkoja tutkimus- ja kehitystyössä, jossa 100 miljardia dollaria häviämme USAlle ja suoria investointeja tarvittaisiin, mutta 15 vuoden aikana nämä rahoitusvarat ovat kadonneet. Esittelijä onkin mietinnössä ottanut esille hyviä asioita, strategisia prioriteetteja tälle, tälle vaalikaudella selkeät kilpailusäännöt ja läheisyysperiaate ja kansallisten päätösten kunnioittaminen, taistelu ja monopoleja vastaan selkeät säännöt markkinoiden väärinsäkäynnistä ja sitten myös selvi- valtion tukiaisten selvittäminen ja kunnollinen veropolitiikka. Ja tällä tavalla me saisimme kilpailu, sellaisen kilpailupolitiikan, joka tukee ja antaa etuja kuluttajille. Die nächste Rednerin Seuraava puhuja on Esteri Lange, kaksi minuuttia. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ook dank aan de commissaris om hier aanwezig te zijn. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle läsnäolosta. Euroopan komi- kilpailupolitiikka ei ole tavoite sinänsä, vaan sillä pyritään tasa-arvoisen eh, talouteen, jossa olosuhteet ovat samanlaiset eh, yrittäjille ja jossa kuluttajia suojellaan. On hyvä, että painetta on usein nähty nähdään, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat valtiot pyrkivät ottamaan valtion tukea ja näin kasvataan muureja. Herra Wolf, olisi sun parlamentin myös tätä, tätä valvoa. Ensimmäiset, jotka kärsivät siitä, että jäsenvaltio lähtee Euroopan unionista, ovat PK-yritykset, koska silloin heillä ei enää ole yhdenvertaisia sääntöjä sisämarkkinoilla. Meidän on pysyttävä moderneina. Digitaalisella markkinoilla on taattava yhdenvertaisuus ja välitettävä pirstoutuneisuutta. Jäsenvaltiot pitävät tärkeämpänä suurten yritysten etuja, näin sanotaan, kuin pienten tai kansalaisten etuja. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, joka on tärkeää tässä keskustelussa, koskee tätä uutta jakamistaloutta – jos esimerkiksi käytän Uber-taksia jossakin jäsenvaltiossa, toimin laillisesti toisessa jäsenvaltiossa taas liikun tuolloin harmaalla alueella. Mielestäni meidän on todella vedettävä tästä johtopäätöksiä. Meidän on vältettävä tämän tyyppinen kaos. Vähän hyvää kilpailua, se ei ole paha juttu, mutta yhtä yhteisön ja yhteiskunnan on hyödynnettävä tätä tilannetta ja toivon, että komissio tätä valvoo. Kiitoksia sitten Annelise Dodd, puolitoista minuuttia. Thank you and thanks to the... Kiitos. Kiitos komission jäsenelle, että hän on tänään paikalla. Usein sanotaan, että kilpailupolitiikan tulisi johtaa tasa-arvoisiin toimintaedellytyksiin yritykselle, olipa niiden koko tai alkuperämaa mikä tahansa. Olen tyytyväinen, että komissio tunnustaa, että yhtäläisiä mahdollisuuksia ei ole silloin, kun jotkut yritykset voivat vältellä veronmaksua aggressiivisesti. LuxLeaks äh, skandaali osoitti, että jotkut monikansalliset yritykset ovat voineet veroastettaan pienentää lähestulkoon nollaan. Nämä yritykset eivät välttämättä toimi tehokkaammin, mutta ne voivat täysin keinotekoisesti alentaa kustannuksiaan. Kilpailu tässä tapauksessa on kuin 100 metrin kilpailu, jossa yksi kilpailija ikään kuin ajaa jossain liisterissä ja muut taas ajavat ohitse formula-autoilla. Olen tyytyväinen, että mietinnössä tunnustetaan se, että kilpailu ja vapauttaminen eivät aina ole asianmukaisia. Hallitusten täytyy tarjota perusrakenne, joka on kasvulle välttämätön. Onpa kyse sitten koulutuksesta, terveydenhuollosta, tai yhteiskunnallisesta asumisesta. Ei ole järkevää, että on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, jos kaikki kasvumahdollisuudet on kitketty. Hallitusten pitää myös voida toimia ilmastonmuutosta vastaan, suurta yhteiskunnallista haastetta vastaan. On hyvä, että mietinnössä säilytetään hallitusten mahdollisuus toteuttaa vihreitä energiahankkeita. Ei ole järkevää tarjota yhtäläisiä mahdollisuuksia, jos niiltä sitten viedään edellytykset pois. Kiitos. Kiitoksia, on sininen kortti ja edustaja Atkinson, hyväksyttekö sen? 30 sekuntia, olkaa hyvä. Put the microphone on, please. Mikrofoni. Why are you actually supporting Juncker here? But... Tehän oikeastaan tuette Junckeria. Hän haluaa yhdenmukaisen ohjelman verojen välttelyä varten. Hän on yhdenmukaista kaiken. Täällä puhutaan transatlanttisesta kauppakumppanuudesta myös ja lehdistönvapaudesta ja niin edelleen. Tuetteko itse asiassa sitä, että The Guardian-lehti Anteeksi vain, olen vähän vilustunut ja minun on vähän vaikea puhua. Tarkoitan vain, että The Guardian lehdellä on offshore trusti. Toivotteko tätä, ajatteletteko, että siihen sovelletaan näitä säännöksiä? Um, thank you, it's good to... Kiitos. On hienoa nähdä, Janice, teidät täällä salissa myös kakkoisen Britannian edustajana. Tämä mietintö on parlamentin mietintö, se ei ole komission mietintö, eli tämä on parlamentin ääni parlamentin näkemys kilpailusta. En tiedä teistä, mutta minä ainakin käyn PK-yrityksissä omassa vaalipiirissäni säännöllisestikin. Ja toistuvasti ne sanovat minulle, että ovat huolissaan näiden monikansallisten yritysten toiminnasta, jotka siirtävät voittoja muualle. Siirtävät voittojaan offshore-säätiöihin. Kenties tästäkin lisätietoa vielä tarvitaan. Kiitoksia. Seuraava puhuja Petersen, kaksi minuuttia. Thank you, Chair. I'll switch to my mother tongue. Jeg vil gerne starte med at Kiitos meidän äidinkielelläni. Ensinnäkin haluan kiittää ja onnitella esittelijää tästä todella hyvän, hyvästä mietinnöstä. Kilpailupolitiikka on ydinalueita EUn toiminnassa. Se on todellakin ratkaisevaa yhteistyössä EUn tasolla. Se on myös hyvin tärkeää uuden komission kannalta, eikä vähiten Rova Vestager, joka toimii tämän puolesta, että kilpailu, kilpailupolitiikka on, näkyy monilla sektoreilla ja vaikuttaa myönteisesti EU-tason yhteistyöhön ja antaa voittoja meille kaikille. Siksi onkin hyvä, että esittelijä on niin selkeästi kirjoittanut tämän mietinnön ja tuo komission pitäisi saada enemmän toimivaltuuksia – suhteessa jäsenvaltioihin. On hyvä, että esittelijä painottaa sitä, että komissiolla, täytyy olla taloudelliset varat, jotta se voisi hoitaa tämän todellakin tärkeän tehtävän. Olen erityisen iloinen siitä, että esittelijä näkee ja painottaa parlamentin tärkeää roolia, että parlamentilla pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia ja mietinnössä sanotaan, että tämä demokratiavaja, sitä ei voida hyväksyä. Ja kun esittelijä sanoi, että komission pitäisi saada enemmän toimivaltuuksia suhteessa jäsenvaltioihin, että komissiolla täytyisi olla enemmän resursseja ja että parlamentilla täytyy olla enemmän toimivaltuuksia. Olen täysin samaa mieltä siitä. Tämä merkitsee enemmän, enempää EUta eikä suinkaan vähempää EUta. Ja tämä on tietenkin muutos esittelijän kannassa – että äh, Euroopan tason yhteistyön osalta. Joka tapauksessa onnittelen esittelijä tästä mietinnöstä ja minä joka tapauksessa äänestän tämän puolesta. Ja toivottavasti koko parlamentti tekee sen. Onnittelut. Kiitoksia, herra Petterissä. Seuraavaksi Marko Valli, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Olen kuullut täällä puheenvuoroja kollegoilta. Minusta aika usein tämä parlamentti Mm, antaa hyviä säännöksiä ja antaa hyvää lakia, mutta mikä ongelma sitten on? Se, jolla on todellinen täytäntöönpano valta Euroopan unionissa, eli neuvosto ja komissio, joiden pitää silloin antaa hyviä direktiivejä, eivät useinkaan kuuntele tätä parlamenttia. Pohdinkin tässä, mistä se johtuu, miksi on niin, että meillä esimerkiksi Juncker nyt komission puheenjohtajana, hän siis, joka on tehnyt veronpolkuun myynnistä oman maansa rikkaudet. Mit, hänhän tuntee kaikki verokiertomahdollisuudet. Hän on nyt komissio, joka pitäisi antaa neuvoja siis kenelle, sillekään, joka tuntee kaikki nämä välttelytekniikat parlamentissa, niin ehkä että parlamentit ehkä tekee hyvinkin työtä, mutta komissio ja neuvosto, jotka ovat näiden lobbien armoja, niin kuin Wolfstein sanoi, useimmiten eivät ote huomioon kansalaisten etuja, vaan suuren pääoman edut. Tässä kansalaiset jäävät aivan lapsipuolen asemaan. Mehän näemme, kuinka he joutuvat kärsimään seurauksista työttömyyttä ja markkinoiden huoltuminen mikroyritysten tasolla, epäreilu kilpailu, jossa isoilla yrityksillä on toimipaikkoja niissä maissa, joissa ne, se niille sopii. Näihin on puututtava, muuten on palattava takaisin protektionismiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja, <clears throat> herra Markus Ferber, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies, rouva komissaari, hyvät kollegat kilpailu on uskoakseni yksi ydinelementti meidän talouselämässämme ja siksi onkin tärkeää ja oikein, että Rooman sopimuksesta lähtien Meillä on ollut kilpailuviranomainen Euroopan tasolla, joka tarkoitus huolehtia siitä, että kilpailu Euroopan unionissa tapahtuu oikeudenmukaisella tavalla. Ja tämä on Vestegerin äh, kunniakas tehtävä äh, nyt hoitaa tätä. Minä toivon teille hyvää kättä siinä, kun on kysymys siinä, että saadaan kehitettyä pelisääntöjä ja että huolehditaan siitä, että pelisäännöistä pidetään kiinni kaikkia markkinatoimijoiden toimesta. Tämähän on se, jota me odotamme kilpailua politiikalta. Meillä on suuria haasteita esimerkiksi vero-oikeudessa. Meillä on erityisvaliokunta, olemme iloisia jotenkin siitä, että komissiokin on tutkimassa, käynnistänyt tutkimuksia monissa jäsenmaissa. Meillä on haasteita, kun ajatellaan muuttumista digitaaliseen aikakauteen, joka asettaa uusia vaatimuksia myös pelisäännöille, koska ei ole enää selvästi havaittavissa, missä tapahtuu talous, missä taloutta tehdään ja sieltä tarvitaan uusia pelisääntöjä. Ja tässä tulee suuri vastuu kannettavaksi. Ja esimerkiksi Google täällä mainittiin, mutta toinen haaste liittyy ylipäätään digitaaliseen työhön. Meidän täytyy myös muistaa se, että väärin ymmärretty kilpailuoikeus, siitä ei puhuta. On, voidaan kysyä, että onko viisasta, että monissa paikoissa yritykset, jotka pyrkivät heikentämään kilpailupolitiikkaa, koska ne eivät enää pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Tässä on esimerkki lentoliikenteestä ja telealalta ja muualtakin ne ovat kysymyksen asetteluja, joita, jotka askarruttavat meitä tällä vaalikaudella. Ja tämä mietintö puuttuu näihin ongelmiin ja toivonkin, että komissio ottaa huomioon nämä äh, monet kohdat, joista huomenna tehdään päätös. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten rouva ähm, Alessia Maria Moska, puolitoista minuuttia. Presidente, komissaria. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kilpailu Politiikka ja kilpailukyky ovat keskeisiä arvoja, jotta Euroopan unioni onnistuisi kokonaisuudessaan, kuten mainitsitte. Ne ovat aina olleet keskeinen väline, jotta voidaan poistaa esteitä tavaroiden, palveluiden, henkilöiden, pääoman, vapaalta liikkuvuudelta, jotta voidaan edesauttaa sisämarkkinoita ja suojella eurooppalaisia kuluttajia. Valitettavasti meidän on todettava, että useilla aloilla edelleen on selittämättömiä teknisiä ja sääntelyyn liittyviä esteitä, jotka estävät asianmukaisen sisämarkkinoiden toiminnan niin, että se olisi dynaaminen, tehokas ja innovoiva ja, ja stimuloisi talouden kasvua ja löysi uusia työpaikkoja. Haluaisin erityisesti korostaa sitä, kuinka tärkeä rooli parlamentilla, Euroopan parlamentilla on ollut viime vuosina tässä asiassa. Olen sitä mieltä, että kilpailualan suunnitelmat pitäisi tulevaisuudessa laatia ja hyväksyä tiivissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa niin, että Euroopan parlamentti on muodollisesti mukana prosessissa ja tässä viittaan siihen, että voitaisiin yhteispäätösmenettelyä laajentaa, jotta voitaisiin vahvistaa lainsäädännön demokraattista oikeutusta. Olen sitä mieltä, että var- va- demokratiavaje tällä alalla on eh, mahdoton hyväksyä ja sitten pitäisi mahdollisimman pian päästä yli toimijoiden välisillä sopimuksilla tällä alalla. Kilpailua ei, voida, ei voi olla, ellei avoimuutta taata Euroopan parlamenttia on tiedotettava edistyksestä, joita on, joita on tapahtunut koskien näitä verosopimuksia komission edistämien sopimusten osalta eri valtioiden kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Theodor Dimitrios Tolojan, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Tuen täysin mietinnön ehdotuksia. Siinä pyydetään komissiota perehtymään mahdollisiin tapauksiin, joissa kilpailusääntöjä olisi rikottu. Silloin kun kyse on valtion tuista tai verosopimuksista, silloin kun tietyt jäsenvaltiot ovat myöntäneet edullista verokohtelua monikansallisille yrityksille. Parlamentti on jo työstänyt näitä aiheita ja kiireesti odottelemme johtopäätöksiä. Haluaisin kuitenkin nyt puhua hinnan eroista, joita meillä on samantyyppisten lääkkeiden osalta eri jäsenvaltioissa. Meillä on suuria hintaeroja. Ne voivat piilottaa tuottajien äh, hintavääristelyä tällaisten geneeristen lääkkeiden osalta. Joskus hintaerot ovat todella huimaavia. Tämä osoittaa, missä määrin lääkemarkkinat ovat sirpaloituneet. Minusta olisi tarpeen, että komissio tutkisi hieman tarkemmin lääkemarkkinoiden tilannetta Euroopassa. Ja näin se voisi tunnistaa mahdolliset vallitsevat markkina-asemat, joita tietyillä toimijoilla olisi Euroopan markkinoille ja tällaiset väärinkäytökset voitaisiin estää. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Jeppe Kofod, puolitoista minuuttia. Øh, Kiitos puhemies, rouva komissaari. Äh, kilpailu, kunnollinen kilpailu on sellainen, jolla me saamme parhaat hinnat parhaille tuotteille Tämä koskee erityisesti myös mobiili- ja telealaa. Financial Times-lehdessä oli artikkeli, jossa puhut, käsiteltiin etämyynnin aaltoa, joka nyt tulvii meidänkin niskoihimme. Ja tässä komission täytyy kyllä ryhtyä tekemään jotain, koska on kaksi suurta teleyritystä, Tanskassa, jotka ajattelevat fuusioitua. Rouva komissaari, minkälainen markkinaosuus voisi olla kahdella yrityksellä ennen kuin sitä voidaan kutsua oligopoliksi tai monopoliksi? Ja olisi, johtaisiko se siihen, että hinnat nousisivat, jos ylipäätään tällainen fuusio voisi tapahtua? Mutta joka tapauksessa kiitän teitä, herra Messerschmidt, hyvästä mietinnöstä. Ja olen yllättynyt myös siitä, miten EU-ystävällinen sävy tässä mietinnössä on. Ja esittelijä vaatii myös toimivaltuuksia myös parlamentille, jonka puolesta es, esittelijä ei kovinkaan paljon ole aikaisemmin puhunut. Kiitoksia kuitenkin mietinnöstä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Georgios Kyrtsos, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me varmasti kaikki tiedämme, että täydellisiä markkinoita ei ole ja interventioita tarvitaan vääristymien korjaamiseksi. Mielestäni Messerschmittin mietintö, mutta myös komission jäsenen lausuntoa on mennä tämän oikeaan suuntaan. Kreikkalaisena edustajana haluaisin sanoa, että sisämarkkinoiden merkitys on aivan keskeinen. Kaikki asiat eivät kuitenkaan kuulu Euroopan unionille, myös hallituksilla ja yhteiskunnilla on roolinsa, kun Ajatellaan asiantuntijoiden lausuntoja yksi niistä syistä, miksi komi Kreikka ei päässyt tästä sopeutusohjelmasta eroon niin nopeasti kuin se olisi halunnut, tai kun äh, ajatellen parlamentti, äh, Portugalin ja Irlannin tapauksia, jotka myös käyttävät palastuspaketteja, nämä ongelmat johtuivat äh, sisämarkkinoiden ongelmista. On totta, että paljon uhrauksia tehtiin ja palkkoja laskettiin, mutta säilytettiin inflaatio kahdessa ja puolessa prosentissa – vuodesta 2010 vuoteen 2014, vaikka työnimellisen kustannus aleni 12 prosentilla ja BKT 20 prosentilla. Näin ollen eri talouksien toimintatavoilla on paljon merkitystä, samoin kuin ongelmanratkaisutavoilla. On suurta merkitystä, millaisiin toimiin ryhdytään ja purautuvatko ne ongelman ytimeen. Esimerkiksi miksi Kreikasta viettävä maakaasu on kallista. Näyttää siltä, että, että, sitä, että heiltä ei siirretä sähköyritysten laskutukseen. Jos tämän tyyppisiä asioita korjataan, niin tilanne paranee. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Frunzulitsa. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Olen tyytyväinen tästä mietinnöstä käytyjen neuvottelujen lopputulokseen. Kun puolustetaan julkisia palveluja siltä, että niihin ei noudattaisi kilpailupolitiikkaa. Jäsenvaltioilla on velvollisuus järjestää omien tarpeittensa mukaan julkiset palvelut, ja tämä on kriittinen ulottuvuus SNT-ryhmälle parlamentissa. Minä olen tehnyt ehdotuksia tarkistuksiksi. Niissä puolustin Euroopan parlamentin vahvempaa roolia, kun muotoillaan kilpailupolitiikkaa. Tavoitteena on lisätä markkinoiden avoimuutta, vakautta ja kasvua. Tämän mietinnön kautta olemme lähempänä tavoitteitamme sitä, että varmistamme reilun kilpailun, vältämme sosiaalisen polkumyynnin työmarkkinoilla, kun ajattelemme yleisiä taloudellisilla perusteella annettavia palveluja, puolustamme niitä ja toimimme kilpailurajoituksia vastaan digitaalisilla sisämarkkinoilla. Päätämme pankkien tukitoimet ja yritysten laittoman verokikkailun. En myöskään ole samaa mieltä siitä, että yksityiset hyökkäykset Googlea vastaan otettaisiin tähän mietintöön mukaan, mutta Koskapa ajatuksena tässä mietinnössä oli esittää yleisajatuksia, niin katson, että täysistunnossa tulisi mietintö hyväksyä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi herra David Kaasa, kaksi minuuttia. Grazie, signora President. We now call it discourse Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan ensiksi kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan. Minun mielestäni tämä on erittäin tasapainoinen mietintö kilpailukykyinen kestävä talous on tärkeää, jotta saadaan aikaan työpaikkoja, kasvua ja innovaatiota Euroopan unionin ja sisämarkkinoilla. 2013 komission kertomuksessa puhuttiin siitä, että vahvistettaisiin pk-yrityksiä ja annettaisiin niillä enemmän tilaa. Kyseessä on heikommassa asemassa oleva talouden osa, ja näin on edelleenkin. PK-yrityksiin on negatiivisesti vaikuttanut talouden tilanne, mutta kilpailun lisääminen voi kuitenkin auttaa niitä elpymään tappioistaan. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö, jonka parlamentti on hyväksynyt, voi voi helpottaa tilannetta, mutta tähän ei voida päästä, elleivät epk yritykset ole hyvin tietoisia muutoksista. Ja komission on varmistettava, että mahdollisuudet ovat helpommin pk-yritysten saatavilla. Uskon näin ollen, että komission olisi, esitte, olisi valmisteltava yksityiskohtaisia ohjausvivoja julkisille hallinnoille ja yrityksille koskien Euroopan unionin uusia Äh, julkisia hankintoja, helpotettavan pk-yritysten pääsyä äh, Small Business Actin kautta ja olisi äh, muutettava näitä hankintoja sellaisiksi, että ne hyödyntäisivät myös pk-yrityksiä, eivätkä vain suuria yrityksiä, jotka ovat lähellä päätöksentekijöiden keskuksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kaksi minuuttia Danuta ja vietska Pani przewodnicząca. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. On aivan selvää, että kilpailupolitiikki on, politiikka on sisämarkkinoiden yksi peruspilari. Ilman sääntöjä meillä olisi tuon tuostakin rajoituksia kilpailulle tai jopa sot, kauppasotia. Ja siitä kärsisivät kaup- äh, kuluttajat, mutta myös koko Euroopan talouselämä. Siksi tämän uuden komission hanke on, on syytä tervehtiä yrityksellä. PK-yritykset etsivät mahdollisuuksia, jotta ne voisivat vahvistaa asemaansa. Veroparatiiseista on puhuttu viime aikoina kovin paljon. LuxLeaks, LuxLeaks osoitti, että, että jopa hallitukset luovat kannustimia tällä verotusalalla, jotta voitaisiin mahdollistaa verotu, verotuksen pake, pakoilu, ja yritykset ovat hyötyneet tästä. Ja tässä kiinnittää huomiota se, että nämä ovat yrityksiä, joiden liikevaihto kuitenkin pyörii miljoonissa. Tässä puhutaan todella todellisista menetyksistä verotulojen osalta vero-oikeus on yksi tärkeä peruspilari kilpailupolitiikassa. Euroopan komission pitäisikin saada työkaluja, jotta se pystyisi torjumaan tällaisen epäreilun kilpailun. Ja tästä mietinnöstä jää kyllä kaipaamaan äh, sellaisia havaintoja, jotka kertovat hintojen erilaisuudesta. On esimerkiksi venäläisen kaasun venäläistä kaasua toimitetaan eri Euroopan maihin. Se ei ole kuitenkaan reilua kilpailua. Jotkut maksavat, äh, äh, maksavat 62 prosenttia vähemmän kuin jotkut toiset Tämä ei perusta mihinkään objektiivisiin premisseihin. Se johtuu ainoastaan Kremlin poliittisesta tahdosta. Ja sitten sosiaalisesta polkumyynnistä puhuttiin, ja, mutta ei kuitenkaan puhuta energian polkumyynnistä mitään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Bernard Monod chers collègues si l'on juge une politique à ses résultats le moins que l'on. kollega jos tuloksien mukaan politiikka arvioidaan niin voidaan sanoa että euroopan kilpailupolitiikka on epäonnistunut. Jotkut monopolit ovat kyllä kadonneet, mutta näin on paremmin vain saatu myytyä julkiset palvelut yksityisiä intressejä varten. On yksityistetty voittoja ja, ja sosiaalisoitu hävikkiä näin Junckerinkin suunnitelman kautta tehdään erityisesti energia- ja liikennealueilla pankkisektori Euroopassa on saanut melkein kaksi miljoonaa viidessä vuodessa. Se ei edelleenkään voi rahoittaa todellista taloutta. Uuden teknologian avulla oikeus ei pääse tuloksiin eikä mihinkään sanktioihin päästä, niin kuin Google-tapauksessa PK-yritykset eivät edelleenkään pääse käsiksi suuriin julkisiin halkintoihin ja ne jätetään syrjään edelleen komission julkisten tukien valvonnan takia ei suvereeni valtio ei voi to- toimia isämaallisesti eikä tukea omia yrityksiään. Haluaisin antaa SNCM-yrityksen eri- esimerkiksi 400 miljoonaa euroa. Sen pitä- piti maksaa sakkoja Brysselin takia ja se meni konkurssiin. Olen kyllä sitä mieltä, että, että tällä kilpailulla ei päästä hyvin tuloksiin, vaan jotkut rikastuvat, mutta kansojen yleinen etu kärsii. Um, now we come to the... Ja sitten tulemme puheenvuoron ennen, ilman puhujan luettelua. Otetaan yhden puhujan per ryhmä, enkä ota sellaisia puhujia, jotka ovat puhuneet jo aikaisemmin. Ensimmäinen on Romana Tomč. Minuutti. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča, dragi kolegi, kolegice. Kiitos puhemies Hyvät kollegat, me kaikki olemme tietoisia siitä seikasta, että kilpailupolitiikka on oleellisen, oleellisen tärkeää, jos aiomme elvyttää talouttamme. Erityisesti näinä päivinä, kun meillä on edessämme valtavia haasteita. Olemme tekemässä kauppasopimuksia muiden valtioiden kanssa. Ja tässä tärkeimpänä luonnollisesti Yhdysvaltain ja EUn välinen kauppasopimus. Kilpailupolitiikka olisi ainoa tapa suojella kuluttajiamme ja luoda reilut kilpailuolosuhteet kaikille toimijoille. PK-yritykset aina joutuvat kärsimään talouden muutoksesta. Olen iloinen siitä, että komissio aktiivisesti osallistuu tilanteen seurantaan taloudessa ja toivottavasti raportoitte myös tuloksista. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Maria Cantini, minuutti. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, sigur, în primul... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja sanoa, että tämä on tasapainoinen mietintö, mutta haluaisin tuoda esille ongelman komission se koskee sitä, että tarvitsemme toki kilpailupolitiikkaa, mutta samaan aikaan tarvitsemme oikeudenmukaista kilpailua markkinoilla. Kysymykseni kuuluu, teillä on jo jotakin, onko teillä suunnitelmia tulevaisuutta varten? Minun mielestäni yksi suunta olisi se, että meillä olisi todellista politiikkaa, jolla saataisiin lisää tehokkuutta pk-yritysten kohteluun maailmanlaajuisilla markkinoilla. Olen entinen yrittäjä ja olen havainnut, että Euroopan unionin tasolla ei ole olemassa todellista kilpailua pk-yritysten ja suurten yritysten välillä. Toiseksi aiotteko säännellä Euroopan ulkopuolisten yritysten tulla markkinoille? Meillä on suurta kilpailua tuotteissa, joita ei paljon aina valvota. Jos nämä kaksi näkökohtaa voitaisiin ratkaista, niin siinä tapauksessa voitaisiin sanoa, että meillä on politiikkaa, jolla on todellisia äh, tuloksia äh, tulevasta ajatellen. Kiitoksia. Äh, seuraavaksi Angel Tambaski minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, haluaisin onnitella edustaja Messerschmittiä hänen täsmällisestä ja tasapainoisesta mietinnöstään. Hän kiinnittää vain erityistä huomiota pk-yrityksiin. PK-yritykset tarvitsevat suojaa kilpailussa suuria yrityksiä vastaan. Ne tarjoavat työpaikkoja 65 prosentille EUn työvoimasta. Suurimmassa osassa tapauksista PK-yritykset eivät kuitenkaan voi kilpailla suuryritysten kanssa. Todennäköisesti mietinnöstä löytyy heikkouksiakin, mutta eivät ne ole niin oleellisen tärkeässä roolissa. Bulgariassa korot luotoissa voivat olla jopa 50 prosentin luokkaan, ja tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota. No sitten esimerkiksi sosiaalinen polkumyynti ja kabotaasi ongelmat varmasti voidaan ratkaista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti. Sloboda tržišnog natjecanja, fair konkurencija su zaista temelji. Kiitoksia puhemies. Vapaa kilpailu on todellakin äh, yksi taloutemme perusta, mutta tässä mietinnössä se on käynyt selväksi, että enemmän Eurooppaa näillä sektoreilla, joita me tarvitsemme, se on niin paljon parempi meidän kannaltamme, koska meillä onkin ongelmia kilpailun kanssa. Puhutaan vaikka esimerkiksi energiamarkkinoista tai digitaalimarkkinoista. On käynyt ilmi, ja niin kuin kollegat ovat todenneet, että kysymys Googlesta ja Googlen asemasta markkinoilla tässä yhteydessä meillä on kuitenkin yhtenäinen digitaalimarkkina, johon me, jossa me toimimme, ja digitaalisen vapauden pitäisi toteutua ikään kuin viidentenä vapautena, ja me aloitamme nyt kuitenkin monopolin kanssa. Meidän täytyy ryhtyä pitkän tehtävien toimiin, koska muuten tästä ei hyvää koidu taloudellemme. Kiitoksia lopuksi. Tässä menettelyssä on Jo Ferreira, minuutti. Obrigado, senhora Presidente. É oportuno lembrarmos aqui que foi... vapaa kilpailu oikeutetaan yksityistämisellä ja talouden strategisilla aloilla ja jotkut pääsevät eteenpäin toisten kustannuksella. Kaikki, että kaikki voittaisivat, että niin esimerkiksi sähkömarkkinat vertikaalisen yhdistämisen kautta on tuonut kuitenkin vaikeuksia yrityksille ja perheille ja edistänyt monopoleja, jotka olivat ennen julkisia, nyt ne ovat yksityisiä. Liikenteen alalla yksityistäminen on johtanut keskittyminen Euroopan tasolla ainakin kuusi ainoastaan kuusi yritystä dominoi matkustajien ja rahtiliikennettä. Nämä eivät kuitenkaan ole asioita, jotka ovat mukana mietinnössä myös Maataloudessa on ongelmia ja esteitä johtuen nykyisestä YMPstä. Puhumme siitä, että valtiot toimillaan luovat ongelmia. Tällaisia käytännön tavoitteita tällä politiikalla on. Kiitoksia. Nyt sitten komission puolesta Rova Vestager. Well, first of all, uh, thank you for the debate. Kiitos tästä keskustelusta. Se on osoittanut sen sitoumuksen, joka parlamentissa vallitsee kilpailupolitiikan suhteen ja myös perussopimussääntöjen suhteen. Venäjän Langen esitti harvokaan kommentin siitä, että sopimusten pohjalta parlamentti ei ole yhdessä säätämässä lakia tällä alalla. Olen sitoutunut toteamaan, että niin kauan kuin meillä on perussopimus, niin sen kautta teemme työtä, mutta kyllä me teemme myös mahdollisimman paljon yhteistyötä parlamentin kanssa. Viemme asioita eteenpäin, käymme keskusteluja kilpailupolitiikasta ja kun pääsemme eteenpäin niissä ehdotuksissa, joista nytkin keskustelemme. Toiseksi, aivan niin kuin Pedersen totesi, kyseessä on tärkeä toimivaltuus, joka unionilla on. Meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Tässä suhteessa, vuorovaikutuksessa voimme ratkaista kysymyksiä, joita muutoin ei voitaisi ratkaista. Kansallisilla viranomaisilla on aivan oleellinen rooli. Voi olla, että joissakin tapauksissa suuryritysten kohdalla kansallisilla hallituksilla ei ole sopivia välineitä käytössään. Tässä keskustelussakin on noussut esille se, onko kilpailupolitiikka riittävän vahvaa varmistamaan, että PK-yritykset voivat päästä mukaan, käyttää toimivaltuuksiaan ja päästä todella markkinoille mukaan. Tämä on tärkeä seikka. Se korostaa niitä tavoitteita, joita meillä kilpailupolitiikassa on. Täytäntöönpano luonnollisesti on tärkeää. Täytyy tehdä mahdolliseksi ihmisten valita ja yritysten kukoistaa. No sitten äh, hintavaihtelu. Edellinen komissio teki vertailuja, kun ajatellaan äh, hintojen äh, tilannetta ja toisaalta patentteja. Hinnan erot osittain voidaan selittää jäsenvaltioiden välisillä eroilla sen suhteen, miten lääketeollisuutta ja lääkkeitä tuetaan. Mielellämme totta kai jatkamme tutkimuksia myös tällä alalla niin kuin muillakin aloilla joka vuosi. Verokysymykset ovat myös olleet tämän illan keskustelun ytimessä. Totta kai teen parhaani, jotta voin käyttää kilpailupolitiikan välineitä ja tutkia niitä tapauksia, joissa näemme verotuksellisia etuja myönnetyn ja veropäätöksiä käytetyn epä reilun kilpailun tukemisessa. Tämä on kilpailupoliittisten arvojemme pohjalla. Energia-alalla on tehty lukuisia sitoumuksia ja tämä osoittaa ponnistelujemme markkinoiden avaamiseksi. Tälläkin alalla täytyy muistaa jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja myös yhteisen unionimme toimivaltuudet. Ensinnäkin energiayhdistelmät Voimme esimerkiksi perehtyä, mikä on ydinenergian osuus, mutta jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluu tehdä omat päätöksensä energiavalintojen suhteen. Täytyy myös varmistaa se, että ei ole mitään ylikompensaatiota niin, että veronmaksajan rahoja ei liikaa käytetä. Parlamentti tekee kovasti työtä avoimuuden eteen. Nyt kun valtion apujärjestelmää uudistetaan, niin avoimuutta olemme halunneet korostaa. Haluamme tietoa siitä, miten veronmaksajan varoja käytetään. Haluamme varmistaa, että tiedotusvälineet ja kansalaiset voivat seurata, mihin raha maksetaan ja miten poliitikot saadaan vastuuvelvollisiksi. Varmaankin palaamme myös digitaalisten markkinoiden kysymyksiin. Mehän puhuimme digitaalista sisämarkkinoista ja sitä ehdotuksesta, jonka komissio tekee varsin pian. Kiitos siis tästä keskustelusta. Tämä on oikein hyvä foorumi tulevalle yhteistyölle. Kiitos esittelijälle, varjoesittelijöille ja edustaja Kallasille. Kiitoksia. Sitten esittelijä herra Morten Messerschmidt vielä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies ja kiitän tietenkin niistä monista puheenvuoroista tämän keskustelun aikana. Eräät olivat poliimisia, mutta useimmat olivat poliittisia. Mutta äh, puutun näihin poleemisiin puheenvuoroihin. No hyvä, että neuvottelussa ei ollut mukana, niin silloin ei voinut tietenkään myöskään voinut tietää täysin tätä äh, mietinnön täydellistä sisältöä nämä kaksi tanskalaiskollega olisivat voineet nähdä sen verran vaivaa, että olisivat selvittäneet, mitä tarkistuksia oli esitetty. Yksi heistä ilahtui siitä, että minä nyt argumentoin näillä. Mutta minua vähän harmittaa se, että, että tällainen polemiikki, näiden kahden herran polemiikki, ei kuitenkaan yltänyt siihen, että, että he olisivat laatineet tämän henkisen mietinnön. Nyt siitä poliittisesta sisällöstä useimmat kommentit olivat ystävällisiä, vastaan tulevia ja pitivät neuvottelujen etenemistä hyvänä. Se ilahduttaa minua. Minua ilahduttaa myös se, että mietinnön sisältö, joka, josta me olemme yhtä mieltä, otti esille myös kriittisiä kohtia, mutta myös rakentavia kohtia. En muista, että mikään mietintö tässä parlamentissa olisi sanonut niin yksityiskohtaisesti, että mikä on välttämätöntä, jotta saataisiin digitaalinen sisämarkkina rakennettua, esimerkiksi yhteiskäyttöisyys ja kaikki tällaiset yksityiskohdat. Tämä on sellaista, josta minä puhun, joka on tärkeä kasvun kannalta, ja rouva komissaari, me odotamme aloitteita tällä sektorilla, mutta myös muilla sektoreilla, jotka mainitaan tässä mietinnössä. On kysymys luottamuksesta, mutta myös sitoutumisesta. Ja minä olen kohtuullisen varma, että huomenna sitten voimme hyvällä ja rakentavalla tavalla saattaa tämän työn finaaliin. Eihän nyt ole niin, että me kaikki olisimme tämän kompromissin osalta pitäneet sitä fantastisena, mutta kuitenkin me olemme valmiita toimimaan yhteistyössä komission kanssa ja kansallisyhteiskunnan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. keskustelun